Vuorossa ovat äänestysselitykset. Prendo posto, grazie. Ecco qua. Aspettiamo un attimo prima di... Odottelemme hetken ennen kuin jatkamme äänestysselityksiin. Odottelemme, että ne, jotka eivät halua olla mukana keskustelussa, poistuvat salista. Ja haluaisin vielä kiittää komission jäsentä Avramopoulosia siitä, että hän oli seuranamme nyt seuraamassa näitä täysistuntokeskusteluita. Siinä Eh, no niin, kollegat, sitten äänestysselitykset. Olen saanut paljon puheenvuoropyyntöjä. Mutta voimme jatkaa noista 14.45 asti. Näin täysistuntopalvelu voi sitten valmistella istunnon jatkumista kello 15. Kaikki muut äänestysselitykset sitten käytetään huomiseksi äänestysten jälkeen. Ja muita äänestysselityksiä voidaan sitten toimittaa kirjallisesti. Eli ensin parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri. Ja puheenvuoroa on pyyntänyt Daniel Hannan. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Def- Kiitoksia, varapuhemies. Me olemme, meillä on kaikki tuttuja nämä argumentit tätä kuukausittaista reissaamista vastaan Brysselin ja Strasbourgin välillä. En nyt palaa siihen uudelleen pikemminkin. Ottaisin esille tämän kokouksen täällä symboliina tästä vastustuksesta muuttaa tätä byrokratiaa, joka on jatkunut vaikka kuinka on. Meillä on valtavan hieno fysiikkainen symboli, kun ajatellaan näitä, näitä laatikoita meidän, meidän toimistojen ulkopuolella. Ja kuitenkin meillä on, miksi meillä edelleenkin onkin ne, no koska tämä teollisuus on kasvanut tämän liikenteen ympärille, rekkakuskit toimivat se, mitä me näemme, että Euroopan unioni on olemassa lähinnä omien työntekijöiden etujen, etujen vuoksi. Siksi käytännössä onkin mahdotonta hallitukselle tehdä perustavanlaatuisia uudistuksia Brysselissä. Tämä on klassi, klassista tyrannia siitä syystä, siksi Britannian valitus on tehnyt omia vaatimuksia ja mitä tahansa meidän kansalaisemme uskovatkin, niin järjestelmä jatkuu ja siitä hyötyvät ne, jotka ovat onnekkaita päästyään tänne töihin. Grazie, onorevole Annan. Kiitoksia. Sitten rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Eli Pospisil, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Minä tuin suurella ilolla tätä ehdotusta, jonka tarkoitus oli muuttaa direktiiviä, jotta voisimme taistella rahanpesua vastaan. Tämä on suuri kysymys myöskin sekin tasavallassa. Olen tyytyväinen siitä, että näitä nimeämättömiä osakkeita tullaan valvomaan. Meillähän on nykyisin suuri avon kysymys siitä, kuka yritykset todella omistaa. Tsekin tasavalta on luonut ähm, lainsäädäntöä, joka pyrkii estämään nimettömien osakkeiden käytön. Ja on hienoa, että Euroopan unioni etenee tähän samaan suuntaan, jotta me voisimme tehdä rahan pesun vaikeammaksi. Minä tuen tätä askelta. Euroopan parlamentti on edennyt oikeaan suuntaan järjestetyn rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Honorevole Gill. Sitten Gill, yksi minuutti. Thank you, President, and I voted in favor of the... Kiitos puhemies. Minä kannatin tätä <clears throat> mietintöä. Nyt siinä on, santaa työkalun veronkierron vastaiseen taisteluun ja sillä on keskeinen rooli saadakseen, estääkseen myös terrorismin rahoituksen. Ja se, se mitä enemmän läpinäkyvyyttä, sen parempi, jos luomme rekisterit, me lisäämme läpinäkyvyyttä finanssisektorilla, mutta kuitenkin, niin kuin viimeiset veroskandaalit ovat osoittaneet, me olemme riippuvaisia näiden paljastajien toiminnasta, jotka toimivat järjestelmän sisällä. Meidän täytyy vakuuttaa nämä paljastavat, paljastajat, että ne kertovat veropetoksista, koska vesivaltiot eivät usein ole siihen halukkaita ja meidän täytyy saada myös seuranta-askeleita. Me tarvitsemme Euroopan tason kehykset heidän suojelemisekseen. Kiitos. Grazie, onorevole Gill. Kiitoksia. Seuraavaksi hän on yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Huomasin täällä jotain. Aina kun ihmiset haluavat laajentaa EUn toimielinten valtuuksia, oli sitten Europol tai Eurojust tai mikä hyvänsä EUn virasto, niin niillä on aina argumentti, joka liittyy turvallisuuteen. Ja sitten, no eikä turvallisuudesta voida tinkiä. Jos ajatellaan, mitä tapahtui FBIlle Pohjois-Amerikassa, se alkoi toimia aivan kuin tässä rahanpesua vastaan, terrorismia vastaan, ja sitten siitä viime kädessä tuli ikään kuin koko liittovaltion poliisi Yhdysvalloissa. Täytyy sanoa, että tunnen, että olen vähemmän vapaa, mutta en tunne olevani turvallisemmassa tilanteesta, kun ajatellaan vaikka yhteistä maatalouspolitiikkaa, yhteistä kalastuspolitiikkaa ja muuta, mitä on tullut EUsta. Olisi parempi, että meillä olisi yhteistyöpalveluita, jotka tekevät maailmanlaajuisesti vapaaehtoisesti yhteistyötä sen sijaan, että tämä asia viedään EU-tasolle. William Pitt sanoi, että tarve on peruste kaikille ihmisoikeuksien rikkomustille. Tätä asiaa tyrannit käyttävät aina perusteena. Kiitoksia sitten Flanagan. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Kun ottaa huomioon, minkälainen Irlannin kokemus on terrorismin vastaisessa taistelussa ja rahoitusjärjestelmän valvonnassa, eh, tämä rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahoitus pesuun tai terrorismin rahoituksen jotakin mitä kaikkien irlantilaisten pitäisi tukea. Minun ei tarvitse tässä puhua siitä, kuinka terrorismi vaikutti vuosikymmenen Irlannissa. Kaikkea tätä ei ole vieläkään juurittu täysin pois, mutta meillä on toisenkin kaltaista terrorismia olemassa. Se on paljon laajalle levinneempi Puhun tässä rahallisesta talousterrorismista. Se vaikuttaa ihmisiin kaikkialla maailmassa. Rahaintressit sortavat ihmisiä kaikkialla hallitusten tuella. Meidän oma hallituksemme on nyt joutunut tanssimaan ulkomaisten toimijoiden pillin mukaan. Ja verotuskanta on niin äh, korkea, että New York Timeskin on kuvailut Irlannin tilannetta villiksi länneksi. Euroopan unioni ei voi tässä tehdä mitään. Kyseessä on todellinen äh, taloudellinen terrorismi. Euroopan unioni on mukana. Tämä on vitsi. Kiitos. Kiitos, Schober. I'm in favor of the adoption of the four... Kiitoksia. Minä kannatan tätä direktiiviä, koska rikolliset ja terroristiverkostot kuitenkin täytyy pysäyttää ja meidän täytyy muistaa myös nämä uudet uhkat. On korkea aika puuttua tähän ja mennä pidemmälle kuin suositus on esittänyt niin kuin 2012 on esitetty rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisessa, me tarvitsemme myös oikeat juridiset puitteet tälle. Rahoitusjärjestelmän väärinkäyttö laittoman rahan hankkimiseksi tai terrorismin rahoittamiseksi se haittaa koko kansainvälisen finanssijärjestelmän vakautta. Siksi me tarvitsemme Euroopan tason vastausta tähän uhkaan. Kiitti. Grazie. Kiitoksia. Sitten Jaar. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia. Eräs filosofi sanoi, että totuuden virassa on mukana myöskin valheita. Ja kun meillä on sisämarkkinat, niin totta kai haluamme myöskin varmistaa sen, että ihmiset voivat liikkua vapaasti Euroopassa ja tietysti haluamme, että myöskin rahoitusvirrat voivat liikkua vapaasti, mutta myöskin tähän mahtuu sitten pahaa tähän vapauteen. Eli meidän täytyy intensiivisesti torjua rahanpesua ja meidän täytyy torjua myöskin rahoitusterrorismia. Eli meidän täytyy täydentää tätä komission ehdotusta muilla ehdotuksilla. Se on erittäin tärkeää ja siksi tuin nyt tätä direktiiviä, mutta pyytäisin, että tämä neljäs rahanpesudirektiivi, sitä täytyy käsitellä kriittisesti, koska tämä paha tai huono elementti on hyvin mielikuvituksrikas ja meidän täytyy jatkaa tämän ongelman käsittelyä. Kiitos. Onorevole Kiitos sitten Petir, yksi Kiitoksia puhemies. Minä tuin tämän suosituksen hyväksyntää toisessa käsittelyssä ähm, rahan pesua vastustavan direktiivin osalta, sillä meidän täytyy moninkertaistaa ponnistuksemme tällä alalla ja tutkia kaikkia rahanpesutapauksia ja myöskin terrorismin laitonta rahoitusta ottaen huomioon, minkälainen tilanne on aseellisten konfliktien suhteen Euroopan unionin ympärillä. Meidän täytyy tukea rahansiirtojen avoimuutta, vahvistaa kansainvälisiä markkinoita ja vahvistaa Euroopan unionin rahamarkkinoiden rahoitusjärjestelmän turvallisuutta. Tuen myöskin tiedon vaihtoa eh, niin, että Yrityksen todelliset omistajat tunnistettaisiin ja näitä tietoja pitäisi pitää ajan tasalla jäsenmaissa, jotta voisimme varmistaa sen, että meillä on tieto todellisista loppuomistajista. Nämä tiedot pitäisi saattaa tiedoksi oikeille elimille käyttöön tietosuojasääntöjä luonnollisesti. Kiitos. Kiitoksia sitten Golnish. Lutter contre le blanchiment d'argent rahanpesun torjunta ja järjestetyn rikollisuuden ja terrorismin torjunta on hyvä mutta kuvitteletko oikeasti, että järjestetty rikollisuus ja terrorismi käyttää tavallisia pankkireittejä? Tämän järjestelmän kieroutunut elementti on se, että omassa maassani Ranskassa siellä on nyt kaikki pankki, pankkirit muutettu ilmiantajiksi ja vakoilijoiksi asia, asiakkaidensa suhteen. Eli esimerkiksi yksi asiakas maksoi 10 000 velkaansa. Ja minun piti sitten selittää pankkirinne. Hän soitti minulle ja sanoi, että tämä oli epätavallista ja kysyi, että mitä minä oikein teen rahoillani. Ja vastasin, että minun iässäni nämä nuoret rakastajat maksavat aika paljon. No, minä olen kyllä uskollinen aviomies, mutta tämä ei häntä tyydyttänyt. Ja sitten otetaan yhteyttä rahoituspoliisiin ja he tekevät tutkimuksia. Ja nämä ovat täysin kieroutuneita seuraamuksia tästä lainsäädännöstä ihan samalla tavalla kuin on nähty Brysselin pankeissa, parlamenttitiloissa. Edes eurooppalainen pankki ei riitä, jotta sieltä näkisi kotipaikan. Tämä on tällaista rahoitusterrorismia. Eh, Ivana minuutti. Sitten Maletic, yksi minuutti. Zahvaljujem predsjedavajući pitanje sprječavanja pranja novca i terrorizma izuzetno je važno na razini. Kiitoksia puhemies. Rahanpesun ehkäiseminen ja terrorismin rahoituksen rajoittaminen on erittäin tärkeä asia kaikille jäsenmaille, sillä muutoin Euroopan unionin rahoitusjärjestelmä voi kärsiä ja tämä aiheuttaa myöskin kaikissa yhteiskunnissa sosiaalisia seuraamuksia. Siksi meidän pitää tehdä parhaamme näiden toimien estämiseksi. Minä tuin direktiivin muutosta ja tässä yhteydessä on ehdotettu, että tietty määrä tietoa pitää saattaa saataville. Meidän pitää taata laadukas tieto ja tehdä myöskin riskianalyysi kuuden kuukauden välein. Meillä on myöskin erityinen huomio, joka kohdistetaan rajat ylittäviin toimiin. Tämä on askel eteenpäin. Kiitos. Termina il dibattito. Kiitoksia. Tähän päättyy keskustelu tästä rahanpesukysymyksestä. Ja sitten siirrymme päätöslauselmaan varansiirtojen mukana toimitettavat tiedot. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa pane Kiitoksia, puhemies. Minä tuin tätä, kuten aikaisempaakin. Tämä lisää tiedon määrää, jotka liittyvät, joka liittyy varainsiirtoon yhtäältä tiedon kerääminen johtaa siihen, että ihmiset ajattelevat, että heidän henkilökohtaiset tietoiset ovat keräyksen kohteena, mutta toisaalta meidän täytyy ymmärtää, että kansainvälinen, kansainvälinen terrorismi saa rahoitusta varainsiirtojen yhteydessä eu EUn alueelta kolmansiin maihin. Siksi meidän täytyy pystyä toimiaan toimimaan epäilysten syntyessä tällaista laittomasta rahansiirrosta. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että tämä tieto, tätä tietoa käytetään tutkintaa, näiden epäiltyjen tutkintaa, jota epäillään vakavaisista rikoksista. Ja sitten Gil, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tuin tätä asetusta, joka liittyy varansiirtojen mukana toimitettavia tietoja. Meillä pitää olla vahvempia toimia, jotta voidaan välttää veronkiertoja ja veropetoksia, ja meillä pitää olla julkisia rekistereitä, jotta voidaan lisätä avoimuutta rahoitusviroista ja voimme paremmin suojella eu tasolla väärinkäytösten paljastajia. Me olemme hyvin riippuvaisia heitä, kun he ilmoittavat meille petostapauksista ja kertovat, missä verovaroja väärinkäytetään. Meillä pitää myöskin olla koordinoitu vastaus poliisi viranomaisilta jäsenvaltioissa ja meillä pitää olla standardisoitu menettely rahoitusinstituutioissa ja maksupalveluiden tarjoajilla, jotta voidaan torjua rahanpesua. Ei voida hyväksyä sitä, että miljardeja euroja edelleenkin menee näistä porsanreistä vuosittain. Kiitos. Grazie, onorevole Gill. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Maletic. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Rahanpesun ehkäisyn tutkimisen kontekstissa ja terrorismin vastaisessa taistelussa tämä ehdotus parantaa meidän kontrolliamme rahan siirtojen osalta. Se asettaa vaatimuksia asiakirjoista, mitkä pitää niihin liittää. Lainsäädäntö tulee myöskin olemaan paljon vahvempaa ja meillä tulee olemaan tiukempia sanktioita. Tämä on hyvin arkaluotoista lainsäädäntöä, sillä siinä on kyseessä se tieto, jota meidän pitää saattaa saataville varainsiirtojen valvomiseksi. Tähän liittyy suuria muutoksia, koska Teknologia kehittyy jatkuvasti. Meillä on olemassa uusia vaihtoehtoja, jotka aiheuttavat porsareikiä, jotka tulee nyt sulkea, jotta voisimme varmistaa rahoitusjärjestelmämme vakauden. Minä tuin tätä uutta ehdotusta. Kiitos. Honorevole Maletic. Kiitoksia. Seuraavaksi maksukyvyttömyysmenettelyt. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme täällä täysistuntosalissa. Tämä nyt ei ole mitään keskustelua, vaan täällä nyt äänestysselityksiä. Eli parlamenttiin jäsenet selittävät, miksi he äänestivät tietyllä tavalla äänestyksissä nyt aamupäivällä. Eli Pospisil, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä muutosta asetukseen äh, maksukyvyttömyysmenettelyistä. Olin eilisessä keskustelussa mukana, mutta unohdin sanoa yhden asian, mistä syystä halusin äh, käyttää tämän äh, äänestysselityspuheenvuoroni. Minusta se mikä on hyvä tässä on se, että me saamme tulevaisuudessa maksukyvyttömyysrekisterin EUn. Tsekin tasavallan oikeusministerinä olin aikoinaan myös kehittämässä tällaista asiaa koskevaa maksukyvyttömyyslakia, ja se voi toimia ainoastaan vain julkisen tiedon pohjalta. Ja, tätä, ja tämän tiedon ei pitäisi pysähtyä maiden rajoille, ja yhtiöiden pitäisi saada tietoa mahdollisista luotottajista, muissa jäsenvaltioissa EUn e alueelle. Tämä on vallankumouksellinen muutos ja se mahdollistaa nopeammat maksukyvyttömyysmenettelyt EU:ssa. Kiitos sitten Gil. Kiitoksia. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska on erittäin myönteistä, että lainsäädäntöä päivitetään kymmenen vuotta laki on ollut voimassa ja asetuksessa on, se kattaa 50 000 yritystä, jotka vuosittain ovat mukana rajat ylittävissä maksukyvyttömyysmenettelyissä. Ja niiden kannalta on tärkeää, että selkeytetään näitä oikeudenkäyttösääntöjä ja päätösten tunnustaminen ja sovellettava laki on tehtävä selväksi. Ja meidän pitäisi laajentaa soveltamisalaa myöskin hybridimenettelyihin ja uudelleenjärjestelyihin yrityksissä. Se on tärkeä askel eteenpäin. Ja myöskin pidän hyvänä sitä, että mukaan on otettu lisäkriteereitä, kolme kuukauden jäähdytysjakso, joka sitten estää tämän oikeuspaikkashoppailun. Kiitoksia sitten Flanagan. Thank you. Kiitoksia puhe mies. Kaksi vuotta sitten Irlannissa oli äh, kaikkein tiukimpia maksukyvytysmenettelyjä koko maailmassa. Tämä oli aivan Charles Dickensin kirjojen kaltainen tilanne. Tuolloin Irlannin hallitus, ottaen huomioon asuntokuplan aiheuttaman suuren kriisin, joutui ottamaan uusia äh, tehokkaampia lainsäädäntöaskeleita, niin ne sanoivat. Kuitenkin sen sijaan, että uusi lainsäädäntö olisi hyödyttänyt ihmisiä, se hyödytti täysin pankkisektoria, huolimatta siitä, että selkeitä varoituksia esitettiin niiltä, jotka pyrivät suojelemaan ihmisiä asuntokuplan puhjettua. Pankat, pankit saivat lopullisen veto-oikeuden siitä, voitaisiinko varattomuuskäsittelyssä tehdä sopimus. Tämä oli katastrofi, niin hirvittävä katastrofi, että hallitus on joutunut nyt muuttamaan asioita jälleen kerran, mutta ne eivät ole pystyneet korjaamaan viimeisen kahden vuoden aiheuttamia ongelmia ja tuhoja. On ironista, että Euroopan unioni johti ähm, kriisiin Irlannissa ja nyt pyrkii puuttumaan tähän maksukyvyttömyysasiaan. Toivottavasti historia nyt toista itseään. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Peter. Kiitoksia puhemies. <clears throat> Minä tuin tätä mietintöä ja toivonkin, että kaikki maksukyvyttömyysmenettelyt nopeutuvat, jotta ne olisivat vähemmän haitallisia yrityksille, jotka joutuvat tällaiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn, koska maksukyvyttömyys on minkä tahansa yhtiön kohdalla painajainen. Se on sellainen, joka kestää vuositolkulla ja se yleensä käynnistetään menettelynä, kun tilanne on toivoten. Kroatiassa on äh, asianomaisia lakeja maksukyvyttömyydestä, mutta on moni, monia hyvin erikoisia äh, sopimuksia, joita on käytetty. E, ja kysymys on myös siitä, että kuka määrittelee sen, äh, kuinka suurista, suurista asioista on kysymys. Ja minusta tämä raport, mietintö on tärkeä ja pidän sitä hyvänä ja pidän hyvänä sen hyväksymistä ja toivon, että se auttaa parempiin muutoksiin Kroatiassa. Kiitoksia seuraavana. Maletic, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Maksukyvyttömyysmenettelyt ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa ja siksi ne vaikuttavat myöskin sisämarkkinoiden toimintaan – ja siihen, miten jäsenvaltiot selviävät rahoituskriiseissä. Menettelyiden pitää olla nopeita ja meidän täytyy poistaa huonoja yrityksiä, jotka vaarantavat hyvien, oikein toimivien yritysten toiminnan. Mitään yhtenäistä ratkaisua ei ole EUn tasolla, mutta nämä suositukset ovat hyvin selkeitä Euroopan talouden ohjausjaksossa. Lainsäädännön pitää olla selkeä ja menettelyiden pitää olla nopeita ja läpinäkyviä Kroatian lainsäädäntö tällä saralla on ollut aika heikkoa ja hallituksen täytyy sitä parantaa mahdollisimman pikaisesti. Tämä asetus on erittäin tärkeää, kun ajatellaan sisämarkkinoiden toimintaa ja tästä syystä olin iloinen voidessani tukea sitä ja tukea myöskin tämän soveltamisajan laajentamista. Kiitoksia. Ja sitten Winklerin mietintö konfliktialueelta peräisin olevien mineraalien ja metallintujen omaehtoinen vakuutus. Areena nyt ilmeisesti ei ole paikalla, eli seuraavaksi sitten edustaja Gil olkaa hyvä. Puhemies, on erittäin tervetullutta, että me lykkäsimme konfliktialoilta tuleviin mineraaleihin liittyvää äänestystä trilogin mukaan, mutta täytyy sanoa, että olen hyvin pettynyt EPPn ja ECR-ryhmien listaan. He jumittivat due vaatimukset näiden konfliktialueilta tulevien mineraalien osalta. He tietävät, kuten mekin, että ainut tapa varmistaa, että älypuhelimissamme, tietokoneissamme ja tableteissamme olevat mineraalit eivät ole eh, lasten ja naisten louhimia hirvittävissä olosuhteissa, on se, että kaikki nämä tuotannot katetaan sitovilla säädöksillä. Muutoin Euroopan unionissa ei ole lähestulkoon lainkaan sulattoja ja näitä konfliktimineraaleja myydään vain lähestulkoon Kiinaan. Me tiedämme, että tämä ei ole liian korkea hinta yksityisille yrityksille. Due diligence-säännöt pyrkivät valvomaan tuotantoketjua, eivät ne luo byrokratiaa. Ja meidän ryhmämme, SND-ryhmä, ehdotti, että mikroyritykset suljettaisiin tästä asetuksesta ulkopuolelle. Kiitos. Begin Kiitos sitten Begin yksi minuutti, mutta hän ei ole täällä. Eli seuraavaksi sitten Bethera Basterrecea. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Leila Parola. Europa tiene la oportunidad. Euroopalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus ja moraalinen velvollisuus lopettaa mineraalien kaupankäyntiä, jos niitä, ne on saatu epäilymäisellä tavalla. Meidän täytyy pyytää, että yritykset noudattavat sääntöjä ja niiden täytyy vähän selvittää tätä jäljitettävyyttä ja yritysvastuuta. Tähän täytyy ottaa yht... Meidän täytyy kaikki toimia yhdessä, jotta saamme aikaan sitoumuksia ja avoimuutta. Me edustamme Euroopan kansalaisia ja meidän velvollisuutemme on toimia selkeästi ja päättäväisesti, ei ainoastaan mitä tulee mineraalia, kuten koltanin louhintaan, vaan meidän täytyy katsoa koko tätä tuotantoketjua. Saharov palkinnon saaja on tästä myöskin puhunut. Ja meidän täytyy toimia päättäväisesti ja muussa tapauksessa Eurooppa on mukana tässä barbaarisessa toiminnassa. Kiitos sitten Rodriguez Pinero Fernandes, mutta hän ei olekaan paikalla. Eli Curtin Darling, yksi minuutti. Prego. Thank you, Chair. Last... Kiitoksia puhemies. Viime vuonna me osoitimme usean kerran suosiota Saharovin palkinnon voittajalle, tohtori Mukwegelle. Naiset ja lapset ovat konfliktimineraalien todellisia uhreja tohtori Mukwege vaati tilanteeseen puuttumista ja tuolloin me osoitimme hänelle suosiota. Nyt Euroopan unioni seuraa samalla tiellä. On osoitettu, että vapaaehtoinen due diligence ei riitä ja se, että keskitymme vain kapealla tavalla sulattujen toimintaan, uhkasi Euroopan unionin teollisuutta pitkällä aikavälillä. Me äänestimme pakollisten sääntöjen puolesta niiden, jotka koskisivat kaikkien tuotantoketjun toimijoiden toimintaa. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta tänään osoittaakseni, että me olemme valmiita seuraamaan suosion osoitustemme tiellä ja puuttumaan ihmisoikeuksiin konfliktialueilla ympäri maailman. Kiitos. Mr. Dalton. Kiitos sitten Dalton. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Me kaikki haluamme vaikuttaa näihin mineraaleihin, jotka tulevat konfliktialueilta, mutta täytyy järkevästi. Minä en voi tukea tätä, koska siinä siinä se pakotetaan pakollinen järjestelmä. Ne tukisin vapaaehtoista järjestelmää, niin kuin Intercom-valiokuntakin esitti. Ja tämä kuitenkin vahingoittaa taloutta ja näillä alueilla, esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa kaivostoiminta on lähes ainoa tulonlähde monilla ja USAssa on saatu kokemuksia tällaista pakollisesta järjestelmästä. Ja yritykset USAssa nyt välttävät tällaisten alueiden käyttöä kokonaan. On alueita, jossa, jotka ovat niin köyhiä, joista ei löydy ollenkaan näitä mineraaleja. Ja tämä vie pohjaa tämän lainsäädännön alta. Tämä on huonoa lainsäädäntöä. Se ei käsittele oikeita asioita, vaan rankaisee maailman köyhimpiä osia. Kiitoksia. Honorevole Martina. Kiitos sitten Anderson. I voted in favor. Äänestin mietinnön puolesta. Tämä liittyy näiden konfliktimineraaleihin. Siellä oli tar- tärkeitä tarkistuksia, kuten 154, 155. Tällä tavalla meillä on sitten tällainen pakollinen ja hyvä järjestelmä. Teollisuuden ja yritysten vastuullinen toiminta mineraali, mineraalin osalta on erittäin tärkeää koska EU on yksi suurimpia markkina-alueita näille mineraaleille. Näiden mineraalien tuonti aseellisilta ryhmiltä liittyy usein väkivaltaan ja sillä on kammottavia vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja se myöskin pysäyttää kehityksen kyseessä olevissa valtioissa. Komission ehdotukset eivät olleet mielekkäitä, jotta voitaisiin puuttua tähän kysymykseen ja välttää konfliktimineraalien tuonti EUn alueelle – Ikävä kyllä. Myöskään valiokunnan ehdotukset eivät olleet kunnianhimoisia, joten tein tarkistuksia, joka liittyisi pakolliseen due diligence-järjestelmään, jota sovellettaisiin kaikissa vaiheissa toimitusketjua, ja tämä koskee kaikkia konfliktimineraaleja. Kiitos. E Kiitoksia. Ja sitten äitiysloma. Ensimmäisenä Shoidrova. Yksi minuutti. Vážený pane eh, předsedající, proč jsem v závěrečném hlasu... puhemies. Haluaisin selittää, miksi loppuäänestyksessä eh, äänestin tyhjää enkä tukenut tätä päätöslauselmaesitystä. Uskon, että äitien tukeminen eh, äitiysloman kautta luo kaikkein parhaat mahdolliset olosuhteet äidin roolin täyttämiselle ja tukee Euroopan unionin erityisesti jäsenmaiden intressejä. Minä en voinut tässä tukea pakollisen isyysloman ehdotusta, joka kestäisi siis kymmenen päivää. Tämä mielestäni on sellainen asia, jossa Euroopan parlamentin ja komission pitää pystyä sopimaan. Tämä päätöslauselma myöskin pyytää, että palaisimme vanhaan direktiiviesitykseen, josta neuvoteltiin yli viisi vuotta sitten, ja se oli tuolloin umpikuja, ja siksi mielelläni tuen tätä uutta Euroopan komission lähestymistapaa, joka Vera Jourova on luvannut toteuttaa. Kiitoksia. Sitten Piper. Kiitoksia puhemies. Äänestyksessä äitiysvapaasta minä äänestin vastaan minä olen sen kannalla, että nuoret äidit saavat sosiaaliturvan, jotka varsinkin ollessaan työelämässä. Tähän on olemassa jäsenvaltiotasolla paljon säännöksiä. Kysymys äitiyssuojasta on Puolassa järjestelty eri tavalla kuin Maltalla, Saksassa tai Iso-Britanniassa. Tämä liittyy myös sosiaaliseen kulttuuriin ja sosiaaliseen vastuuseen kussakin jäsenvaltiossa. EU ei saa lähteä sääntämään näitä asioita. Meidän täytyy pitäytyä sosiaaliasioissa jäsenvaltioiden toimivallassa ja siihen ei saa sekantua. Siksi minä äänestän tätä vastaan. Kiitos. Honorevole Klyn. Sitten Klyn. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia. Haluaisin puhua nyt isyyslomasta. Isien täytyy myöskin jäädä kotiin ja hallitusten täytyy auttaa heitä tässä jaettu vastuu vapojen osalta on tärkeää, kun ajatellaan tasa-arvoa työmarkkinoilla, mutta vastuu aina lankeaa äidille, mikäli ei isyyslomia tueta. Naisten urat kärsivät, he joutuvat olemaan poissa töistä pitäkseen huolta lapsista. Isyysloma on avain tasa-arvoon työmarkkinoilla, mutta meidän täytyy muuttaa kulttuuria, jotta tähän päästään, ja hallitusten EU:ssa pitää pyrkiä tähän. Tiedän, että työnantajat erityisesti pienissä yrityksissä pelkäävät, että jos miehet ja naiset jäävät nyt kotiin, siitä on haittaa yrityksille, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myöskin perheelämä. Tiedän kyllä, että jos työntekijät ovat poissa erityisesti pienistä yrityksistä, siitä on haittaa, mutta se nyt on sitten kustannus ihan niin kuin esimerkiksi sähkökustannukset tai vuokrakustannukset tai muut yrityksille. Näitä ihmisiä pitää tukea ja on mahdollistettava se, että ihmiset ovat muutaman kuukauden poissa töistä. Meidän täytyy katsoa asiaa yhteiskunnallisesti eikä vain näin kapeasti. Kiitoksia. Mm, sitten Milinar, mutta hän ei ole paikalla. Eli seuraavaksi sitten edustaja Gill. Olkaa hyvä. Puhemies, minä kannatin tätä päätöslauselmaa, koska ei voida hyväksyä sitä, että äitiyslomadirektiivi on edelleenkin jäissä neuvostossa. Ja nyt on huhuja, että se saatetaan vetää pois osana komission refit aktiviteettia, joilla on tarkoitus keventää lainsäädäntöä. Totta kai me tarvitsemme tehokasta lainsäädäntöä, se on keskeisen tärkeää, mutta minusta on vaikea ymmärtää, miksi sellaiset asiat kuin naisten osallistuminen työ, työ, työmarkkinoille ja taistelu köyhyyttä vastaan ei olisi yksi keskeinen asia, ja, joihin ja komission täytyisi panna nämä pyörä pyörimään. On uskomatonta, että sellainen asia, joka on näinkin tärkeä kuin tämä, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan, me edelleenkin nukeudumme, tukeudumme vuoden 92 direktiiviä, joka, jota ei ole pantu täytäntöön tai sovellettu. Britanniassa yli puolet äideistä pala, kun ovat erilaisessa tilanteessa kuin palavat työhön, mutta tota, me emme voi kuitenkaan voi kaikkialle luottaa siihen. Siksi kehotan komissiota varmistamaan, että neuvosto lopeltakin lopelt, loputtaa sen jarruttamisen ja pitää päästä tästä tilanteesta eteenpäin. Se onorevole Gill. Onorevole... Kiitoksia. Sitten Flanagan, olkaa hyvä. Um, I voted in... Kiitoksia. Minä äänestin tämän päätöslausumaisituksen puolesta, sillä uskoakseni tämä on juuri sitä, mistä Euroopan unionissa pitäisi olla kyse. Euroopan unionissa tai Euroopan yhteisössä, johon Irlanti eh, liittyi, me onnistuimme itse asiassa saamaan lisää oikeuksia, mutta vaikuttaa siltä, että nyt Euroopan unioni peräytyykin tältä tieltä ja erityisesti isyyslomaan liittyen minä ja vaimoni saimme kahdeksan kuukautta sitten lapsen ja koska minä pääsin, että tekisin sen mikä on oikein, jäin kotiin ja hoitaisin lastani. Media kotimaassani leimasi minut laiskaksi työtä vältteleväksi. Mielestäni tämän toimielimen pitäisi aivan aluksi, jos se on tosissaan tässä asiassa, toimia niin, että jos joku henkilö on isyyslomalla, häntä ei saa merkitä poissa olevaksi, laiskaksi leimata, työtä vältteleväksi. Täytyy tuoda esiin, että ihminen haluaa välittää lapsestaan ja hoitaa tätä kotona. Tämä toimielin ei saa leimata ihmisiä, jotka pyrkivät toimimaan oikein niin, että media sitten hyökkää tämän henkilön kimppuun, erityisesti ironisesti naiset mediassa. Kiitos. Bego. Kiitos teille, Petir. Kiitos puhemies. Olen hyvin pahoillani, koska äitiysvapaa-direktiivi, on 90-luvulta peräisin ja se on jumissa neuvostossa ja olen pahoillani, että mitään sopimusta ei ole saatu aikaan. <clears throat> Useimmissa jäsenvaltioissa on jo olemassa monia säännöksiä, jotka ovat usein parempia kuin tämä direktiivi. Minä äänestin tyhjää äänestyksessä, koska minusta tarvitsemme uusia ehdotuksia jäsenvaltiot ovat ne, joiden pitäisi varmistaa, että äidit ja isät voivat olla ensimmäiset elinkuukaudet lapsensa kanssa lainsäädäntöä tarvistamaan sen varmistamiseen, että yritykset tarjoavat työssä oleville mahdollisuuden saada lapsia ja jäädä lapsen kanssa kotiin. Kiitoksia sitten Kosta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa, että päätöslauselma yhdistää ne asiat, että se mikä päätettiin jo vuonna 1992, eli että luodaan äitiysloma Euroopan tasolla. Eli kyse ei ole pelkästään jäsenvaltioiden päätöksistä, koska meidän täytyy saada enemmän hyvinvointia isille, äidille ja vauvoille, mutta meidän täytyy pitää kiinni näistä 14 viikosta, jotka on kirjattu vielä voimassa olevaan direktiiviin vuodelta 1992, ja meidän täytyy valvoa äitien ja lasten terveyttä, vaan meidän pitää sovittaa yhteen myöskin nyt kriisityömarkkinoilla. Mehän näemme, että nuorilla äidillä on vaikeuksia päästä tai jäädä työmarkkinoille. Ja täytyy muistaa, että meidän täytyy antaa näitä mahdollisuuksia tällä hetkellä ja meillä pitää olla myöskin parempaa tuottavuutta. Ja silloin on myöskin helpompaa päästä työmarkkinoille. Ja tällä hetkellä meidän täytyy sanoa, että tässä päätöslauselmassa komission täytyy tehdä aloitteita ja pyydämme, että seuraava puheenjohtajavaltio Luxemburg puuttuu tähän lainsäädäntöön ja komissionkin täytyy tässä toimia. Nyt kahtena lainsäädäntökaudelta ei ole saatu aikaan riittävää direktiiviä tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia Kosta. Ja sitten seuraavaksi äänestysselitykset liittyen YK yleisopimuksen koskien vammaisten oikeuksia. Ensimmäinen puhuja on Kosa EPPstä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä elnök úr a most hatalmas többséggel elfogadott. puhemies kiitoksia. päätöslauselma joka hyväksyttiin valtavalla enemmistöllä antaa selkeitä vastauksia parlamentin esittämiin vaatimuksiin. Haluaisin korostaa tässä joitakin aspekteja. Ensinnäkin päätöslauselmassa pyydetään, että Suomi, Irlanti, ja Alankomaat, kolme jäsenvaltiota, ratifioisivat mahdollisimman nopeasti sopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Toinen elementti liittyy siihen, että vedotaan Euroopan komissioon, jotta se mahdollisimman nopeasti ottaisi parlamentin mukaan vuoropuheluun, jota käydään YK kanssa, jotta voidaan toimia yhteen yhteistyössä. Sitten kolmanneksi pyydämme vielä Euroopan komissiolta, jotta se mahdollisimman nopeasti esittäisi paketin, joka koskee äh, kysymystä. Sitten vielä eurooppalaiset puitteet vaativat oman budjettinsa, jotta voidaan toimia tehokkaammin. Haluaisin korostaa, että koska YK on tutkinut asiaa ja EU tekee omat ehdotuksensa suosituksensa. Kom, työllisyys, Libe ja vetomusvaliokunta tulevat laatimaan yhteisen mietinnön koskien tätä prosessia. Ja lopuksi vielä haluaisin kiittää kaikkia, koska tämä, tällä asialla on suurta symbolista merkitystä. Eri poliittiset ryhmät pystyivät tekemään yhteistyötä ja lopultakin tämä hyväksyttiin äänestyksessä. Kiitos edustaja Kosa ja seuraavaksi edustaja Pospisil, mutta en nyt näe häntä täällä. Siirrymme siis edustaja Soidrovaan. Yksi minuutti. Pane místopředsedo, chtěla bych vysvětlit. Kiitos Eh, v otázce rovných pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením by měla jít evropská unie příkladem. Tässä asiassa EUn tulisi toimia esimerkin avulla. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Minä kunnioitan myös kollegoitani todellakin eh, ihailen heidän sitoumustaan ja herra Kosha, joka tässä aikaisemmin puhui, on yksi näistä aktiivisista, joka oli mukana tukemassa tätä menestystä. EU ei ole tarpeeksi aktiivinen näissä asioissa. Yksi todiste tästä on se, että eh, ei edes Euroopan eh, toimielimet palkkaa tarpeeksi ihmisiä, vammaisia ihmisiä tämä kritiikki, jota kuulemme, ei aina ole miellyttävää, mutta me emme voi sitä ohittaa. Meidän on tehtävä enemmän. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Gill, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä tuin tätä päätöslauselmaesitystä, koska on selvää, että täytyy tehdä paljon enemmän sen varmistamiseksi, että vammaisilla on samat oikeudet kuin kenellä muulla tahansa henkilöllä. Yhdistyneessä kuningassa on 1,3 miljoonaa vammaista, jotka ovat saatavilla ja haluaisivat tehdä töitä, mutta vain puolilla heistä on työpaikka näillä monilla ihmisillä on koulutusta ja he haluaisivat parantaa tilannettaan. Ja 81 prosenttia eh, on sitä mieltä, että vammaisuus kuitenkin on todella suuri este uransa jatkamiselle. 15, 15 miljoonaa lasta on tässä tilanteessa, eikä vammaista lasta ja heidän vanhemmillaan on sitten vaikeuksia tehdä töitä. Ja siksi juuri on ratkaisevaa, että EUn toimielinten täytyy todella nopeuttaa toimenpiteitään, jotta saadaan täysin voimaan YK on vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus, ja tämä on varmistettava. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Senalva minuutti. pane předsedající On kahdeksankymmentä miljoonaa vammaista, jotka elävät EU:ssa. Ja kuten muutkin kansalaiset, heillä pitäisi olla aivan samat oikeudet, näin ei kuitenkaan käytännössä aina ole ihmiset, joilla on, jotka ovat vammaisia, heillä on edessä monenlaisia esteitä, joita emme pysty edes kuvittelemaan. Terveydenhoito, työmarkkinoille pääsy, koulutusmahdollisuudet, asuntomarkkinat. EU-yhteistyössä muiden toimielinten kanssa pitäisi yhdessä pyrkiä estämään kyseisiä este, e, poistamaan kyseisiä, kyseisiä esteitä ja toimia YK määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Vetoaisin komission, jotta se esittää lainsäädäntöehdotuksen erilaista vammaisten mahdollisuutta. Meidän pitäisi tunnustaa, että yleissopimuksessa säädetään vain minimistandardeista. EUn pitäisi pyrkiä korkeammalle tasolle. Tämän takia minä tuin päätöslauselmaa. Kiitos. Edustaja Flanagan, olkaa hyvä. I am in favor of this because... Minä puolan tätä, koska minä uskon se, että me tunnustamme vammaisten ihmisten oikeudet ei ole hyödyksi ainoastaan vammaisille itselleen, vaan meille kaikille siitä kaikesta, mitä voidaan tarjota. Jos katsotaan ihmisten eh, enemmistä, niin lähes kaikilla on jotain vammauksia. Esimerkiksi se, että minä olen väri eh, sokea enkä kykene valitsemaan metroa Lontoon metrossa, tai toinen jalka lyhyempi tai sitä tai tätä. Ja meillä kaikilla on kuitenkin tarjottavaa yhteiskunnalle. Ja tästähän unionin on, unionissa on kysymys. Minä tulen maasta, jossa 50 vuotta sitten ihmiset laitettiin laitoksiin sen vuoksi, että ne heidät pantiin piiloon perheeltä, koska ihmiset luulivat, että sinä olet pahan lähde, kun olet luonut tällaisen. Eli tässä maailmassa tämä vaikuttaa olevan asia, joka on edistynyt ja antaa hoitoa toivoa. Joten minä olen sataprosenttisesti tämän puolesta, ei ainoastaan vammaisten puolesta, vaan minusta se on eduksi ihan ehdottomasti kaikille. Kiitos edustaja Flanaganille ja seuraavaksi edustaja Klyn. Thank you, Chairman, and I'm very... Kiitos puhemies. Todellakin tuen tätä päätöslauselmaesitystä tänään, koska se on hyvin tärkeä. On tärkeää varmistaa vammaisten täydellinen osallisuus ja integroituminen yhteiskuntaan. Tämä on sellainen lähestymistapa, joka on Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ytimessä ja Euroopan komission vammaisstrategiassa, joka taas perustuu vammaisen koskevaan yleissopimukseen. Meidän täytyy varmistaa, että palvelut ja liikkumismahdollisuudet ovat myös vammaisten saatavilla ja sitä varten täytyy varmistaa tiettyjen laitteiden markkinointi. Muun muassa digitaaliset laitteet auttavat hyvin paljon vammaisia henkilöitä. Ja myöskin työmarkkinat on avattava heille ja koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen heidän pääsynsä täytyy varmistaa. Ja Euroopan komissio on nyt jo käynnistänyt useita koulutukseen liittyviä aloitteita vammaisille – ja erityisesti elinikäinen oppiminen on tässä tärkeää ja me tuemme parlamenttina näitä aloitteita. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Petir. Kiitos puhemies. Jokaisen henkilön pitäisi voida harjoittaa perusoikeuksiaan poliittisia ja sosiaalisia. Joka ikisen ihmisarvo Eurooppaa pitää suojella. Se seikka, että olemme erilaisia, sen ei pitäisi olla pohja syrjinnälle, eikä meidän pitäisi sallia sitä, että vamma estää ihmisiä osallistumasta yhteiskunnan elämään täysillä. Tämän takia minä tuin päätöslauselmaa, kun otetaan huomioon, että on noin 80 vammaista henkilöä myös Euroopan unionissa, ja siltikin heitä edelleen syrjitään eri tavoin arkipäivässä. Uskon vakaasti, että meidän pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta poistetaan kyseiset esteet on ratkaisevan tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot EU-ssa täytäntöönpanevat YK yleissopimusta vammaisten oikeuksista, samoin EUn strategiaa, joka koskee vammaisia. Tämä pitäisi ottaa mukaan sosiaalipolitiikkaan kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden pitäisi edistää vammaisten ihmisten oikeuksia ja suojella heitä, tarjota yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriseen, poliittiseen, taloudelliseen ja muun, muihin eh, elämän aloihin. Kiitoksia. Kosta. Kiitos seuraavaksi edustaja Silvia Kosta. Kiitos puhemies. Euroopan unionissa on arvioiden mukaan noin 80 miljoonaa vammaista, joko vakavaa vakavasti tai vähemmän vammaista henkilöä ja siksi tällainen sopimus pitäisi ratifioida, kuten Euroopan unioni on muistuttanut ja näin ei ole kaikki jäsenvaltiot vielä tehneet, näitä on kolme koska tässä pitäisi varmistaa se, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja kaikki vammaiset pääsivät ilman, pääsisivät ilman syrjintää osaksi yhteiskuntaa. Siksi täytyy varmistaa mahdollisuus tietoon, koulutukseen ja työmarkkinoihin. Olen sitä mieltä, että tällä päätöslauselmalla otamme askeleen konkreettisesti eteenpäin ja nyt tällainen paketti, joka koskee vammaisten oikeuksiin liittyviä politiikkoja, on erittäin hyvä. Ja valiokunta, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on myös muille valiokunnille puhunut siitä, että vammaiset täytyy todella, vammaisille täytyy taata pääsy yliopistoihin ja muuhun koulutukseen. Ja yleissopimuksen täytäntöönpanoa on valvottava. Kiitos edustaja Kosta. Sitten edustaja Ivana Maletic, olkaa hyvä. U Europskoj uniji živi 80 miljoonaa. Noin 80 miljoonaa vammaista ihmistä meillä on Euroopan unionissa. Heillä pitäisi olla samat oikeudet kuin kaikilla muilla kansalaisilla. Heillä pitäisi olla samat mahdollisuudet työhön, opiskeluun ja elämänlaatuun. Oli kuinka oli kuitenkin, niin he joutuvat kokemaan kaikenlaisia esteitä. On tärkeää, että meillä on kattava näkemys kaikista näistä ongelmista, joita vammaiset kohtavat alkaen terveydenhuollosta, koulutuksesta, työllisyydestä, samoin kuin yhteiskuntaan osallistumisessa täysin painoin. Samoin myös toimissa heidän perheitensä kanssa. Kaikilla näillä aloilla pitäisi määritellä tavoitteet, niin, että voitaisiin myös mitata edistystä. Sosiaalinen eh, mukaan ottaminen on yksi Euroopan unionin strategioista, eikä sitä saavuteta itsestään ilman, että kaikki jäsenvaltiot ja toimielimet ponnistelevat tämän eteen. Kroatiassa 520 000 ihmistä, vammaista ihmistä eh, ovat joutuneet eh, vaikeampaan asemaan kriisin ja säästötoimien vuoksi. Nyt on pieniä edistyksiä tehty siinä, että on otettu käyttöön kiintiöt työllistämisessä. Tässä päätöslauselmassa vedotaan kaikkiin, että he työskentelisivät aktiivisemmin ja herättäisivät ihmisten tietoutta vammaisista. Ja tuin tätä. Ja Kiitos. Sitten äänestysselitykset päätöslauselmaesityksestä, joka koskee olivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa-bakteerin leviämistä. Ja ensimmäisenä Rosa D'Amato EFDDn puolesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olen hyvin tyytyväinen kollegoideni kanssa siitä, että äänestimme tämän päätöslauselmaesityksen puolesta. Tämähän on linjassa komissi- valiokunnan päätöksen kanssa. Me olemme tehneet todella monta työtä päivää jotta saamme tässä edistystä aikaiseksi ja jotta tuontia valvotaan, otetaan käyntiin valvontatoimenpiteitä tutkimusta ja maatalousta, mutta tässä ei kuitenkaan puhuta tällaisesta kustannushyötyanalyysistä millään tavalla, että millä tavalla tämän taudin aiheuttajan voisi saada kokonaan poistettua. Ja nyt sitten kun otetaan huomioon nämä tietyt tieteelliset tutkimukset ja näytöt, niin pitäisi ryhtyä parempiin toimiin tietyt tällaiset vaaralliset taudinaiheuttajat tai tuholaiset, kuten tämä Xylella bakteeri viiniviljelmillä on tuhoisa. Ja nyt pitäisi mukama sitten poistaa tai kaataa kokonaan kaikki myöskin terveet köynnökset. Tarvitaan valvontaa ja seurantaa, mutta tällä on eurooppalaisia todella pahoja seurauksia erityisesti sosiaalisia ja työmarkkinoihin liittyviä, ja ne ovat erittäin vakavia. Hiljattain, hiljattain ta, erässä tapaamisessa päätettiin, että maatalousjärjestöt ja ympäristöjärjestöt ovat tässä mukana. Ja eurooppalaiset ja italialaiset, puhun tässä Kobakesta ja muista muun mm. muassa italialaisesta alan järjestöstä. Ja nyt meillä on yhteinen kanta ja tämän kannan me aiomme komissiolle myöskin esitellä. Myös tieteellisen maailman ja yliopistomaailman tuki on meillä takanamme näissä ehdotuksissamme kaikkien täytyy kantaa oma vastuunsa. Kiitos. Kiitos ja seuraavaksi Massimo Paolocci. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Salentossa meidän maamme maaperä on nyt pahasti tämän epidemian vallassa, joten Euroopan tason valvonta ei ole auttanut. Me olemme siis uhreja emme syyllisiä. Ja nyt en tässä vain, tämä on siis erittäin paha ongelma viininviljelylle, mutta koko viinikulttuurillekin myös. Ja ilman viininviljelyä me olisimme kuin Pariisi ilman Eiffel-tornia. Ja siksi on aivan hullua koko ajatus, että miljoonia köynnöksiä katkaistaisiin noilla epidemia-alueille, mutta tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Tämä tauti on vielä melko tuntematon ja siksi pitäisi saada komissio suostumaan merkittäviin korvauksiin niille, jotka tästä ovat kärsineet. Kiitos sitten edustaja Jaar. Hän ei ole paikalla. Joten Notis Marias yksi minuutti. Puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta johon osa, jonka laatimisen osallistui muiden kollegoiden kanssa, jotta voitaisiin tarttua katastrofaaliseen tulokseen, jota on syntynyt tästä bakteerista. Tässä hyväksytään erilaisia toimenpiteitä ja pyydetään ennen kaikkea sitä, että annettaisiin taloudellista tukea oliiviöljyn tuottajille, jotka ovat kärsineet Xylella fastidiosasta. Sitten pitäisi alkaa tiedotuskampanja viljelyiden toimista ja ryhtyä toimilla voidaan estää tuonti kolmesta maista, jotka ovat vastuussa sairauden saapumisesta Eurooppaan. Xylella on todella vaarallinen bakteeri, jos ei väittömiin toimiin ryhdytä. Öljyn, oliviöljyn tuottajat Välimeren alueella ja erityisesti Kreikassa kärsivät suuria taloudellisia menetyksiä, joten olemme tyytyväisiä siitä, että päätöslauselma asiasta on hyväksytty ja vetoamme Euroopan komissioon ja jäsenvaltioihin, jotta edettäisiin välittömästi täytäntöönpanopuoleen. Kiitoksia. L'onorevole Mariana Petir, prego. Sitten Mariana Petir, minuutti. Problemissa sa se suočavaju italijanski maslinari ne ongelmat, joita italialaisilla maanviljelijöillä on, aiheuttaa myös heidän äh, naapureilleen pelkoja, muun muassa Kroatian maanviljelijöillä. Se, mitä nyt äh, tarvitaan, on, on äh, luotettava informaatiota. Minä tuin tätä päätöslauselmaa, koska se varoittaa meitä niistä kauhista seuraamuksista, jotka iskevät maanviljelijöihin olen iloinen siitä, että minun ehdotukseni liittyen äh, annettavaan informaatioon ja ennaltaehkäisyyn, samoin kuin valvontamenettelyihin sekä toiminta, toimenpiteiden laajuuteen hyväksyttiin. Kompensaatiota ei liioin saa unohtaa. Jos kompensaatio ei ole riittävää, niin se johtaa vastustukseen, kun toimeenpannaan toimenpiteitä. Ja mikäli näitä ei täytäntöön panna, niin silloin se voi johtaa siihen, että tauti leviää laajemmalle. Kroatian maanviljelijät haluavat nopeita vastauksia ja toimenpiteiden täytäntöönpanon täytyy olla nopeata samoin kuin keskusteluviranomaisten kesken. Kiitos. Äänestysselitykset ovat päättyneet ja